Viimeisenä vielä on myöskin hyvin tärkeää ottaa huomioon kuluttajien oikeudet entistä paremmin. Kiitoksia komissaari Dali. No niin, hyvät kollegat. Tämä äh, kohta on saatu päätökseen ja huomenna äänestetään kello 12. Seuraava kohtamme esityslistalla on sähköisesti välitettävät rahapelit. Herra Kreutzmannin mietintö ja hänelle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia varjesittelijöitä, joka, jotka olivat erinomaisessa yhteistyössä ja tekivät tällä tavalla mahdolliseksi tämän ö, ö, hyväksymisen sinne ja siitä äänestettiin 30 puolesta, yksi vasta ja kolme tyhjää. Ja nyt puhumme kuitenkin rajat ylittävistä markkinoista, joka kasvaa valtavasti. Kuluttajat voivat pelata verkossa e, ja tämä, nämä pelit eivät ole minkään sääntelyn puitteissa, ja, jotka ovat kuitenkin toisessa maissa toisten määräysten alaisia. Ja jäsenvaltiossa ei ole riittävää suojaa kuluttajien kohdalla. Lapset ja nuoret ja sitten pelistä riippuvaiset ovat erityisen huomion kohteena. Jäsenvaltioissa on myös laitonta kilpailua ulkomailta. Joka vuosi miljoonia euroja verotuloja menee tällä tavalla hukkaan. Tämä tapahtuu tällaisten yleishyödyllisten toimien tukien kustannuksella ja myös urheilun tukemisen kustannuksella. Oikeudellinen epävarmuus rajat ylittävässä pelien tarjonnassa on ilmeistä. Meillä ei ole eurooppalaisia standardeja lisenssointiin ja näin ollen päätökset tehdään tapauskohtaisesti, onko jonkun jäsenvaltion käytäntö eh, Euroopan, Euroopan mukaista. Ja tämä muodostaa oikeudellista epävarmuutta ja se ilmenee sopimusrikkomuksen, jota on tapahtunut viime vuosina paljon. Siksi tämä porsareikä lainsäädännön ja todellisuuden välillä täytyy saada suljettua. Valiokunta eh, on, eh, tulee päätyä yksiselitteisiin ratkaisuun. Jäsenvaltioiden täytyy olla selkeämmässä yhteistyössä mutta sekään ei riitä, jotta näitä ongelmia saadaan ratkottua. Lisäksi myös Euroopan unioni tulevaisuudessa on tärkeässä asemassa tässä suhteessa. Ja nämä valiokuntamme vaasti tätä selkeällä enemmistöllä muiden toimenpiteiden lisäksi EUn direktiivissä täytyy ottaa huomioon yhteiset vähemmästandardit, standardit kuluttajien ja nuorison suojelun kannalta ja rikollisuuden vastustaminen kuuluu myös tähän verkossa välitettäviin peleihin. Ja tämä sähköisten pelien välittäminen kuuluu läheisyysperiaatteen piiliin ja ja jäsenvaltioiden täytyisi itse säädellä tämä mahdollisen pitkäisen, mutta kun kuitenkin EU-tuomioistuimen lain tulkinta on muodostaa tiettyjä sääntöjä, että laillisen tarjonnan rajoittaminen on peleissä, esimerkiksi valtion monopolien muodossa, ovat vain silloin sallittuja, kun ne ovat sopusoinnussa ja ovat kohtuullisia ja, ja suhteellisia. Ei voida hyväksyä, että, että valtio perustelee monopoleja sillä, että kuluttajia suojellaan kielteisiltä vaikutuksilta taas toisaalta sitten mainostetaan tiiviisti oman tarjonnan puolesta. Parhain, pahin esimerkki on Saksa, jossa kansa, kansallinen pelimonopoli monopoli on, on lotossa, mutta mainonnassa puhutaan aina siitä, että kuinka suuri se jackpotti on tällä hetkellä ja tällä tavalla sitten pelaajille, äh, äh, tai pelaajille pelaajia kannustetaan ikään kuin osallistumaan ja sijoittamaan lottoon. Tämän tyyppisten äh, tapausten välttämiseksi tulevaisuudessa EUn täytyy saada yhtenäiset laatustandardit valtion lisensseille – ja nyt sit, jos jokin valtio päättää kansallisesta lisenssimallista, niin silloin tämä täytyy olla läpinäkyvä ja kilpailun henkinen. Silloin kaikilla tarjoajilla, jotka täyttävät ehdot, niiden pitäisi olla mahdollista saada tai hakea lisenssiä. Samanaikaisesti luottamus kansallisen sääntelyviranomaisen osalta täytyy vahvistua, jotta, päästä, jotta päästäisiin parempaan yhteistyöhön. Sen lisäksi komissiota kehottamaan hakemaan E, e, toimimaan niin, että tällaisten laittomien tarjoajien ja kansalaisten välinen rahavirta saadaan hallintaan. Ja tämä voidaan tehdä niin, että saadaan sellainen valkoinen lista lisenssöidöstä, luvansaaneista tarjoajista. Pankit ja rahoituslaitokset saavat hyväksyä vain transaktioita näiden luvansaaneiden tarjoajien kanssa. Tämä voisi olla vaihtoehtoinen, hyvä vaihtoehto E, e, e, tällaiselle internetsivulle. Sitä paitsi nämä toimenpiteet myötävaikuttavat verotulojen varmistamisen laillisista lähteistä ja tämä vastu, tällä tavalla vastustetaan myös rikollisuutta ja tällä tavalla voidaan suojella kuluttajia laittomalta peliltä. Ja tässä mietinnössä vaaditaan toimenpiteitä, joista kaikki hyötyvät lailliset tarjoajat, kuluttajat ja kotitaloudet, mutta siitä huolimatta Euroopan komissio vaatii tukea Euroopan parlamentilta ja, ja jotta nämä aloitteet voidaan tehdä. Siksi toivonkin, että huomisessa äänestyksessä saadaan laaja enemmistö, jossa kaikki poliittiset leirit antavat äh, toimintavapauden komissiolle. Herra Barnier, tässä on sitten postia teille. Kiitoksia, herra Kreutzmann. Sitten catch the eye-menettely. Edustaja Roitova pane předsedající tato zpráva a zelená kniha komise jsou správným vykročením po čtyřech letech diskusí o. kiitos oikein paljon. nyt olemme oikeassa vaiheessa. Kuitenkin on asioita, joita ei ehkä ole kovin helppo säännellä. Meidän täytyy katsoa verkkopelejä ja niiden sääntelyä sekä EU-tasolla että myöskin kansallisesti. Joka tapauksessa on varjeltava ihmisiä petoksilta ja meidän täytyy myöskin torjua sitä, että alaikäiset pelaavat ja meidän täytyy torjua myöskin rahan pesua. On katsottava kansallisia lähestymistapoja, mutta toissijaisuusperiaate ei saa kuitenkaan estää rikollisuuden torjuntaa tai kansalaisten suojelua. Siksi tietyt tiukat luvat täytyy myöntää todellakin selkeiden kriteereiden perusteella. Kiitos puhemies. Olemme nyt hyvin tärkeän asian äärellä. Toisaalta meidän otettava huomioon kulttuuriset traditiot ja äh, myöskin kestävät perinteet, kuten esimerkiksi minun maassani seurapelit, niillä on myös vaikutusta nuoriin ja toisaalta otettava huomioon myöskin esimerkiksi näiden nettipelien rikollinen luonne, sellaiset mahdollisuudet ja tässä on otettava huomioon ongelmakäyttäytymiset sekä myöskin väärinkäytökset, rikollisuus. Ja tässä tietysti aktiivinen subsidiariteettiperiaate on hyvä asia. Kuitenkin meidän täytyy olla myöskin kunnianhimoisia ja myöskin saatava aikaiseksi yhteisiä sääntöjä ja yhteistä koordinoitua toimintaa toimintaa näiden nettipelien operaattoreiden toimia valvomaan, erityisesti jos kysymys on laittomasta toiminnasta. Ja meidän on taattava myöskin avoimuus ja taattava myöskin se, että kilpailussa ei ole vääristymiä ja syrjäyt syrjäytymistä, vaan että tässä kuluttajan etu on aina ensimmäisenä. Ja tarvitaan myöskin kansallisten järjestöjen verkosto, jossa otetaan hoitoon sellaisia henkilöitä, jotka kärsivät nettipelaamisesta ja ovat riippuvaisia siitä

arvoisa puhemies siksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä että rahapelitoiminta voi olla eettisesti kestävää ja lauseessa neljäkymmentäneljä tai kohdassa neljäkymmentäneljä mikä on tässä mietinnön lopussa se on tärkeää säilyttää. tähän puututaan syvemmin. kiitoksia. sitten súčasne s nárastom rozšírenia e, Kiitos puhemies. Mobiili- ja internetteknologian e, edistyminen on lisännyt myös verkkovedonlyöntiä. luonnollisesti verkkovedon lyöntiä. Luonnollisesti kansallistenkin sääntöjen täytyy noudattaa kansal- Euroopan tason sisämarkkinalainsäädäntöä. Joissakin jäsenvaltioissa noudatetaan avoimia markkinoita, toisissa ei. Joissakin jäsenvaltioissa verkkovedonlyönti on kielletty. Internetvedonlyönti on myöskin lasten saatavilla ja sellaisten, jotka mahdollisesti ovat peliriippuvaisia. Näin ollen olisi voitava taata riittävät vähimmäissäännöt kuluttajien suojaamiseksi ja jäsenvaltioiden olisi voitava säätää myös tiukempia sääntöjä. Kiitos. Sitten edustaja Abad seuraavana.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 EPPn puolesta olemme sitä mieltä, että tämä on oikein hyvä teksti, tämä on hyvä avaus, mitä tulee nettipeleihin. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että lainsäädännön täytyy olla kansallista ja yhteistyön eurooppalaista, siis ei mitään vastavuoroista tunnustamista tälle sektorille, koska se ei ole samanlainen sektori kuin muut, tämä nettipelit. Ja samanaikaisesti meidän täytyy myöskin tätä toissijaisuus, aktiivisen toissijaisuuden periaatetta kunnioittaa ja tämä antaa kansalliselle sääntelylle suuremman roolin. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan lähestymistapa tietysti on välttämätön ainakin tietyillä osa-alueilla ja erityisesti kun pyritään torjumaan äh, petoksia ja suojelemaan nuorisoa ja ongelmapelaamista myöskin torjumaan, mutta on muistettava kuitenkin myös urheilun koskemattomuus ja myöskin saatujen tulojen oikeudenmukainen jako. Ja haluaisin erityisesti juuri mainita myöskin urheilutapahtumien järjestäjien oikeuden tiettyihin tuloihin myöskin tässä yhteydessä. Ja tällä tavalla uskon, että voitaisiin voitaisiin myöskin estää äh, urheilupiireissä petoksia sekä myöskin korruptiota ja senpä takia uskon, että tämä myöskin varmasti paremmin veisi eteenpäin tätä äh, markkinatalousmallia, jota tekin myöskin komissiossa puolustatte, arvoisa komission jäsen. Kiitoksia sitten edustaja Seslalova. Děkuji, za slovo, pane předsedo. Äh, sázení online velice... Kiitos puhemies. Verkkolainsäädäntö on hyvin helppoa. Sen kuin klikkaa hiiren näppäimestä ja pääsee verkkoon. Siihen liittyy kuitenkin myös suuria riskejä ja se tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Me puhumme eh, miljoonista eurooppalaisista ja siksi on hyvin tärkeää torjua peliriippuvuutta. Meidän on hyväksyttävä yhteiset eurooppalaiset säännöt – jotta voimme suojella erityisesti nuoria, joihin peliriippuvuus eniten kohdistuu. Lisäksi tämä on tärkeää, kun pyrimme torjumaan kaikkia niitä kielteisiä asioita, jotka vedonlyöntiin liittyvät. Vetetoankin jäsenvaltioihin ja komissioon, että ne keskittyisivät syihin, jotka aiheuttavat peliriippuvuuden ja lisäksi täytyisi auttaa peliriippuvuudesta kärsiviä ja vain sillä tavalla voidaan torjua tätä vedonlyöntiä. Kiitos. Kiitos. Sitten viimeisenä herra Harbour. Kiitoksia puhemies. Minä pidän oikein hyvänä tätä mietintöä. Erityisesti haluan kiittää Jürgen Kreutzmannia siitä, että hän lähti kävi hyvin yksityiskohtaiset ja kokonaisvaltaiset vaikeat neuvottelut, joiden tuloksen toivottavasti tämä parlamentin suuri enemmistö hyväksyy, hyväksyy huomenna, koska se on tärkeää. Se on selkeä signaali komissaari Barnierille, joka on tietenkin kovin kiinnostunut tästä asiasta, näistä alueista, joissa komissio voi mennä eteenpäin ja sen aktiivisen läheisyysperiaatteen puitteissa. Se on hieno sana, joka tuli esiin tässä mietinnössä, joka ei heikennä suinkaan jokaisen jäsenvaltion kykyä säädellä pelaamista omassa maassa on oma historiansa valossa, mutta samaan aikaan se asettaa velvollisuuden jäsenvaltioille sanoa, että ellette tiivistä yhteistyötänne keskenänne, niin silloin kuluttajat kuluttajista ei huolehdita riittävästi äh, kaikissa maissa ja heillä on kuitenkin oikeus vaatia tätä turvallisuutta ja suojaa, äh, erityisesti alaikäisten kohdalla. Nämä, näiden asioiden täytyy kulkea käsi kädessä ja toivottavasti me pääsemme tässä todellakin eteenpäin tämän parlamentin tekemän työn tuloksena. Kiitos, herra Harbour. Se olitte viimeinen puhujamme ja nyt seuraavaksi komissaari Barnier. Kiitos puhemies. puolitoista vuotta sitten minä sitoudun edessänne järjestämään laajan kuulemiskierroksen tästä aiheesta, joka on hyvin tärkeä. Ja nyt tänään sitten palaamme tähän aiheeseen. Haluaisinkin palata tähän omalta osaltani toistain vakaan aikomukseni todella vielä tämän kuulemiskierroksen jälkeenkin äh, ottaa huomioon toimissa nämä tulokset. Olemme saaneet yli 250 vastausta ja äh, ne liittyvät viiteen äh, asiantuntijatyöpajaan, jotka olemme myöskin järjestäneet ja hyvin intensiivisellä tavalla tässä herra Kreutzmannin oma mietinnössä osoitetaan myöskin, mitä dynamiikkaa on olemassa konkreettisten toimien puolesta Euroopan tasolla, jotta luotaisiin ne peruslainsäädäntökehys, joka todella tässä kunnioittaisi sitä, mitä tässä kollega sanoi, tätä niin sanottua aktiivista subsidiariteettia. Ja haluan myöskin kiittää herra Kreutzmannia hänen sitoumuksestaan sekä myöskin Rova Schaldemosea, Rova Ryyliä, herra Abadia, Eh, herra Dujongia ja Foxia eh, heidän osuudestaan tässä mietinnössä. Ja tämä mietintö osoittaa todella suurta yhteneväisyyttä näkemyksissä teidän joukostanne ja myöskin eh, samaa diagnoosia ensinnäkin nettiympäristössä yksikään jäsenvaltio ei yksin voi taata kuluttajien turvallisuutta tai kansalaisten turvallisuutta. Ja tämän aivan toistan kaikuna, kuten herra Dali tässä äsken sanoi laajemmin, kun puhuttiin kuluttajan suojapolitiikasta. Toisekseen kuluttajat ja kansalaiset heidät on saatava todella minimisuojan piiriin, joka olisi tehokasta ja joka koskisi erityisesti alaikäisiä nuoria, joista Rova Roitova aivan oikein puhui äsken. Ja mikä sitten onkaan tämä pelialusta, missä he pelaavat. Kolmanneksi, jos jokainen jäsenvaltio voi määritellä oman markkinoittensa avoimuusasteen eh, tietysti koherenssin mukaisesti, niin on selvää, että menemme vähitellen kohti tätä herra Abadin eh, hallittua avoimuutta, avautumista, kuten tässä todella hyvin sanottiin. Ja neljänneksi tarvitaan myöskin laillisia nettipelejä Euroopassa, koska eurooppalaiset pelaavat ja he edelleenkin pelaavat kuitenkin eh, kolmansia maiden laittomilla sivuilla, joita ei ole suojattu ja siellä tapahtuu muun muassa rahanpesua. Viidenneksi meidän on valvottava sitä ja annettava myöskin äh, äh, sellaiset nettipelioperaattoreille sellaiset mahdollisuudet, että he voivat myöskin suojella näitä pelaajia ja mm, suojella heitä petoksilta kuudeksi. Meidän täytyy toimia, koska tämä on suuressa kasvussa tämä äh, sektori ja saattaa olla, että tulot nousevat vuonna 2015 13 miljardin euron. Ja tämä itse asiassa on vain 14 prosenttia Euroopan pelimarkkinoista ja Eurooppa itsessään äh, on 40 prosenttia maailman nettipelimarkkinoista, niin että tämä sektori on nyt äh, otettava huomioon, kun se on näin voimakkaassa kasvissa ja samalla taattava myöskin tiettyjä ohjaustoimia. Mikä olisi sitten tiekarttamme, että kaikki näihin kysymyksiin voitaisiin vastata, kaikki teihin, teidän kysymyksiin voitaisiin vastata, kaikki näihin haasteisiin voitaisiin vastata harmonisaatio ei, yhdenmukaistaminen ei ole vielä nyt ajankohtaista, mutta äh, tiettyjä ehdotuksia voidaan kuitenkin ajatella ja kenties sitten tiemme päässä äh, tällainen perussääntelypuitteisto olisi hyvä. Haluaisin ottaa tässä pari-kolme avainkysymystä vielä esille, jossa aiomme toimia. Ensinnäkin sääntelyviranomaisten kanssa keskustelu kansallisella tasolla. Me olemme joka vallet yhteistyötä kansallisten operaattoreiden kanssa ja saattaa olla, että on keskinäistä luottamuksen puutetta, mutta jotenkin kahdenkeskisiä kysymyksiä on käsitelty ja on pyritty luomaan yhtenäinen alusta. Ei ole olemassa mitään yhteistyökulttuuria kuitenkaan eri kansallisten sääntelijöiden kan, kan, kan, parissa. Ja tämä varmasti johtuu siitä, että luottamusta puuttuu. Mutta nyt tarvitsisimme uutta sysäystä tälle luottamuksen rakentamiselle, koska muutoin emme varmastikaan pysty valvonnan ja, ja nuorien pelaajien suojelua parantamaan. Ja sen takia meidän pitäisi saada eurooppalaiset sääntelijät toimimaan yhdessä. Toinen eh, avainkysymys liittyy eh, tähän eh, turvan asteeseen kaikille kansalaisille on taattava korkea suojelu ensiksi nuorille ja meidän on myöskin saatava ammattilaiset tekemään tämän sääntelyn puitteissa he keksivät nykyään omat sääntönsä ja tarvitaan myöskin erilaisia vaatimuksia erilaisille pelaajille. Ja tässä on siis yleisluontoinen vetomus, joka liittyy tähän mietintöön herra Kreutzmann, että saataisiin lisää selvyyttä ja myöskin juridista varmuutta. Kolmanneksi on myöskin pyrittävä suitsimaan petosta tästä on hyvin laaja konsensus ollut tällä kyselykierroksella ja niin kuin tekin tuossa mietinnössä niin sanotte, nettipelisektorilla direktiivin soveltamisalalla mainitaan erityisesti rahanpesu, joka kuitenkin on nyt, siis kattaa vain kasinot, mutta se on kuitenkin huomattava ero, mittakaavassa. Ja se viides tärkeä avainkysymys on nettiriippuvuus. Tässä jo useat kollegat siitä, useat edustajat siitä puhuivat, ja emme todellakaan voi puhua kuluttajien suojasta vakavasti, jollemme ota huomioon myöskin sitä, että tarvitaan lisää tutkimusta ja lisää tieteellisiä tietoja siitä, kuinka pelit voivat aiheuttaa riippuvuutta. Ja meidän on todella nyt saatava tutkijat liikkeelle näitä asioita tutkimaan, koka, jos, joita joskus on kenties pidetty marginaalisena asiana, mutta nykyisin tämä on todella todellisuutta. Ja seuraavana avainkohtana, kuten herra Kreutzmankin toteatte, on hyvin tärkeää miettiä myöskin petos, petoksia urheilu maailmassa. Ja tässä tarvitaan todella tehokkaita toimia, että voitaisiin tätä kautta saada rangaistuksi urheilun parissa tapahtuvat petokset. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä ehdotuksen. Tämä on kuitenkin hyvin vaikeata ähm, äh, toimia improvisoidusti. Tässä tarvitaan paljon teknistä ja juridista työtä ja ajatukseni onkin, että äh, tekisimme tästä, mm, tässä yhteistyötä erityisesti Reddingin, Vasiliun ja kenties vielä Dallin kesken. Olen myöskin vakuuttunut siitä, että on edistyttävä, jotta myöskin urheilujärjestöt voisivat tehdä parempaa yhteistyötä, kuten herra Abad sanoi, sääntelijöiden ja operaattoreiden kanssa, jotta todella voitaisiin todella estää sopupelit. Ja voisi vielä sanoa, että että mitä tulee kansallisten järjestöjen ja toimintojen yhteneväisyys sopimusten kanssa, tässä viitan siihen, mitä herra Takkula sanoi, niin tietysti yleisen edun nimissä uskon, herra Takkula, että jotta tällä alueella edettäisiin, tarvitaan lisää selvyyttä sen osalta, mikä toisaalta erottaa lailliset laittomista peleistä, ja tämä tietysti tulee sitten kansallisten, tässä tulee kysymys kansallisten järjestelmien ja sääntöjen yhdenmukaisuudesta suhteessa yhteisön lainsäädäntöön ja perustamissopimuksiin. No, kuinka kuinka sitten kenties vastaan nyt tässä teidän huolenaiheisiin, herra äh, Kreutzmann. Uskon, että voimme tehdä vielä yhteistyötä yhdessä. Ja nyt äh, haluan todella äh, kehottaa sääntelijöitä erityisesti yhteistyöhön ja aivan tulevien viikkojen aikana minä itse voin avaamaan kansallisten sääntelyiden kokouksen, jotta voitaisiin luoda tällaista luottamuksen ilmapiiriä, jota tällä hetkellä ei ole, ja että voitaisiin todella luoda pohja yhteistyölle. Ja kuten nyt ehkä, kun ajatellaan sääntelyiden yhteistyötä, niin jos juuri näissä avainkohdissa voitaisiin edetä, kuten te ja me olemme tässä todenneet, niin uskon, että tällä tavalla tarvittaisiin kenties vielä myöskin muita täydentäviä lisätoimia. Ja tämä on sitten toinen etappi, jota lähdemme työstämään, kuten herra Paska tässä jo pyysi. Tässä voisimme todella pyrkiä luomaan minimisäännöt, mutta nyt hyvin selväsanaisesti sanon tämän kuitenkin. Minä olen kollegion jäsen ja minun on tehtävä yhteistyötä kollegoitteni kanssa ja tämä vakaumus on saattava jaaduksi. Tämä oli siis tämä ensimmäinen etappi, jonka tässä hyvin nopeasti sanoin, että nyt teemme yhteistyötä sääntelijöiden kesken ja äh, nyt tältä osin tietysti minun täytyy saada tämä vakaumukseni jaatuksi kollegoitteni kanssa, jotta voitaisiin sitten lähteä näitä lainsäädäntöminimialoitteita luomaan. Siis näitä eri äh, etappeja on noudatettava, on edettävä järjestyksessä ja tässä nämä keskeiset huolenaiheet tulivat nyt jo esille ja minä lähden todella tämän mietinnön pohjalta herra Kreutzmann tätä työtä tekemään ja ehdotankin, että sitten kun kollegio on asiasta tehnyt päätöksen tällaista konkreettista toimintasuunnitelmaa, jonka sitten annan vielä komission kollegioille tutkittavaksi 2012 vuoden puolivälissä. Suuret kiitokset herra Kreutzmann ja arvoisat edustajat tästä mietinnöstä, joka varmastikin on johtotähtenä komissio komission töissä tulevaisuudessa. Meillä on todella yhteistä vastuuta auttaa jäsenvaltioita säätelemään nettipelejä ja myöskin suojelemaan pelaajia, erityisesti nuoria, ja takaamaan laillista pelaamismahdollisuutta. Ja myöskin meidän täytyy tehokkaasti tietysti torjua myöskin petoksia, ja uskon, että näitä kaikkia aiheita viemme eteenpäin hyvin päättäväisellä tavalla. Kiitoksia, herra Barnier. No niin, kollegat, keskustelu on päättynyt ja äänestys sähköisesti välitettävistä rahapeleistä tapahtuu huomenna puolen päivän aikaan. Seuraavaksi keskustelen mehiläisten terveydestä ja mehiläishoitoalasta. Esittelijä on